liittyen. Siihen ensinnäkin puheenvuoro Silvia Siviu Bujoi esittelijänä. Ja hyvät naiset ja herrat, aika hiljaa voisitte lähteä täältä salista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esittelijän puhe kuuluisi kaikille. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puhemies Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoitani, varjoesittelijöitä, heidän tekemästään hyvästä työstä tämän asian parissa. Haluan kiittää myös neuvostoa ja komissiota hyvästä yhteistyöstä. Ilman tätä hyvää työtä ja saamaani tukea emme olisi saaneet kesäkuussa yhteisymmärrystä Latvian puheenjohtajakaudella. Tuolloinhan saimme perusasetuksen vto sääntöjen mukaiseksi. Vuonna 2009 tässä perussopimuksessa EU valitsi täydellisen kiellon hyljetuotteiden osalta. Kaksi poikkeusta oli. Ensinnäkin poikkeus koski tuotteita, jotka ovat peräisin inuuttien tai muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta pyynnistä niin kutsuttu inuuttipoikkeus. Ja toinen poikkeus koski sellaisen pyynnin yhteydessä saatuja tuotteita, joiden ainoana tarkoituksena on merellisten luonnonvarojen kestävä hallinnointi. Ähm, se oli, se, se oli tämä toinen poikkeus. Tämän asetuksen tarkoitus on varmistaa se, että ne tuotteet, jotka tulevat kaupallisiin äm, tarkoituksiin pyydetyistä hylkeistä ja tällaiset hyljetuotteet, että ne eivät enää olisi EU-markkinoilla. VTOssa tämä äh, päätös kuitenkin haastettiin, mutta VTO on riitojen ratkaisuelin kuitenkin hyväksyi yhden poikkeuksen, siis toisen näistä kahdesta, nimittäin tämän MRI-poikkeuksen, niin kutsutun MRM-poikkeuksen. Ja nyt meille annettiin 16 kuukautta aikaa toteuttaa nämä muutokset. Eli meillä on aikaa 18. lokakuuta vuonna 2015 tähän. Ja Euroopan komissio hyväksyi oman ehdotuksensa tämän asetuksen muuttamiseksi vasta 6. helmikuuta. Silloin se saattoi tämän hetkistä lainsäädäntöä VTOn sääntöjen mukaiseksi. Minä ymmärrän sen, että kaikki kaikki eh, jäsenvaltiot eivät ole yhtä mieltä siitä, että tämä MRM-poikkeus eh, poistettiin, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että lainsäädäntömme on nyt VTOn mukaista. Mitä tulee tähän eh, ensimmäiseen poikkeukseen, jota kutsutaan IC-poikkeukseksi, niin se sisältää tiettyjä kriteereitä, joiden mukaan inuuttien ja alkuperäisväestöjen pyynti voitaisiin hyväksyä ja tästä pyynnöstä koituvat tuotteet voitaisiin asettaa markkinoille. Me tietysti haluamme kunnioittaa inuittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen itsemääräämisoikeutta. Me haluamme muistuttaa siitä, että hylkeen pyynti on inuittiyhteisöjen niille ominainen asia ne, ja se auttaa inuitteja ja heidän yhteisöjään ylläpitämään elinkeinonsa, ruokkimaan perheitään ja tällä tavalla he voivat myös ylläpitää kulttuuriperinteitään. Olen ehdottanut uutta artiklaa 5a-artiklaa, jossa korostettaisiin sitä, että kansalaisille tulisi tiedottaa niistä hyljetuotteista, joita markkinoille saatetaan. Siis sellaisia, puhun tässä sellaisista tuotteista, jotka tulevat inuittien pyytämistä hylkeistä ja alkuperäisväestön pyytämistä hylkeistä. Nämä ovat siis laillisia tuotteita. Ja artiklassa 7 pyydetään komissiota raportoimaan uusien sääntöjen toteuttamisesta ja erityisesti on korostettava sitä, mikä näiden sääntöjen vaikutus on ollut inuittiyhteisöihin. Haluan vielä kiittää jo tulevasta keskustelusta komission ja neuvoston kanssa. Komission novella, you have the floor. Thank you, thank you, madam. Kiitos, kiitos rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Busoita ja kollegioita sitoumuksesta ja nopeasta työstä, kun kysymys on komission ehdotuksesta muuttaa parlamentin asetusta hyljetuotteiden kaupasta. VTO antoi viime vuonna kesäkuussa oman päätöksensä ja siinä puututtiin siis EUn hyljetuotteiden myyntikieltoon ja todettiin, että EUn antamat poikkeukset inuitille ja muille alkuperäiskansoille ja myöskin merellisten luonnonvarojen hallinnointia koskevassa ää, tapauksessa ovat syrjiviä luonteeltaan. Ja me uskomme, että rakentava yhteistyö ää, toimielinten välillä on johtanut hyvään tulokseen. Tämä mahdollistaa EUlle sen, että se kansainvälisten velvoitteidensa puitteissa noudattaa VTOn sääntöjä hyvin haastavassa aikataulussa, jonka olemme tätä toimeenpanoa varten saaneet, ja joka siis ensi kuussa umpeutuu itse asiassa 18. päivä lokakuuta on tuo määräaika. Tämä on hyvin tärkeä askel Euroopan unionin uskottavuudelle ja keskeisimpiä VTOn riitojenratkaisumenetelmiä, menettelyjä on tässä myöskin käytetty hyväksi. Ja olemme nyt päässeet tämän prosessin loppuun, jolla pyritään muuttamaan hylkeitä koskevaa äh, järjestelyä ja äh, emme enää myöskään riko VTOn sääntöjä. Ja poliittisesti tämä on tietysti ollut hyvin pulmallinen kysymys monillekin ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että tämä tasapainon kompromissi on nyt saatu aikaiseksi. Koko tämän prosessin ajan komissio on sitoutunut kaikkien sidosryhmien kanssa ja myöskin tässä asianosaisten jäsenvaltioiden kanssa tähän, tämän asian ratkaisemiseen. Uskomme, että tämä vuoropuhelu on ollut hyvin ratkaiseva ja rakentava ja on johtanut myöskin tämän prosessin hyvään lopputulokseen. Lopputulos todella on hyvin tärkeä, kun ajatellaan, että se antaa poikkeuksen alkuperäiskansoille ja että myöskin VTOn säännöt tulevat tässä toteutetuksi, kuten muun muassa juuri se, että menetysten luonnonvarojen hallinnointia koskeva poikkeus poistetaan. Tämä tasapainoinen lähestymistapa antaa myöskin mahdollisuuden, että EU pystyy nyt noudattamaan kansainvälisen kaupan velvoitteitaan ja myöskin ottaa huomioon inuittiyhteisöjen aivan legitiimit huolenaiheet ja niiden jäsenvaltioiden huolet, jotka ovat tässä asian osaisina. Euroopan parlamentin pyynnöt on otettu myöskin huomioon tässä kompromissitekstissä, kuten esimerkiksi juuri säännökset, jossa vaaditaan sitä, että on asetusta säännöllisesti tarkasteltava ja että kansalaisille on annettava tietoa tästä kiellosta ja sen poikkeuksesta. Komissio on tehnyt hyvin selväksi, että me tuemme täysin tätä tulosta, ainakin sisällöllisesti. Ja joissakin menettelytavallisissa kysymyksissä muutokset, joita komission ehdotukseen on tehty, ja myöskin ne neuvotteluiden takia tietysti vaativat meidät tekemään kaksi lausuntoa näistä horisontaalisista instituutioista kysymyksistä, jotka Euroopan parlamentti on nyt saanut kirjattavaksi pöytäkirjaan. Kysymys on siis määräyksestä ja myöskin komitologiamenettelyn menettelyn noudattamisesta ja myöskin teknisistä, teknisen avun antamisesta. Kiitos puhemies. Seuraavana edustaja Pentsen Inta valiokunta. Forordningen fra 2009 gjorde ulovligt at niin tämä 2009 asetus tekee hyljetuotteiden myynnistä EU-ssa laitonta lainsäädäntö on ollut inuiteille ja alkuperäiskansoille varsinainen katastrofi. Inuitit pitää, inuiteille pitää antaa poikkeus, koska tästä kielosta on heille katastrofaalisia vaikutuksia. Komissio ei tehnyt mitään vaikutusten arviointia, vaan halusi vain siivota tätä tekstiä ja tiukentaa sitä. Ja 2009 lainsäädäntö oli erittäin harm, haitallinen inuiteille ja tuhosi heidän elinkeinoaan. Ne eivät enää pysty myymään näitä hylkeiden nahkoja. Siellä on valtavasti varastossa ylijääneitä nahkoja vieläkin. Ja metsästäjät käyttävät tätä elinkeinonaan ja tämä on myös Pohjois-Grönlannin äh, inuitteihin vaikuttanut haitallisesti. On hyvä. Mä haluan kiittää herra Bushoita, että hän on neuvotellut paremmasta lainsäädännöstä. Emme voi kiittää valitettavasti komissiota, mutta on hyvä, että että komission nyt asia tulee tie, tiedoksi ainakin. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Wojciechowski pani przewodnicząca! komisja rolnictwa. kiitoksia kovasti puhemies. Maatalousvaliokunta suhtautuu myönteisesti tähän nimenomaiseen mietintöön. Me haluamme ehdottomasti rajoituksia, kun puhutaan hyljekaupasta, erityisesti sen vuoksi, että siihen liittyy paljon julmuutta Mahatma Gandhikin on sanonut, että sivilisaatiota mitataan, mm, sivilisaation mitta on se, kuinka eläimiä kohdellaan. Julmuus on julmaa paitsi eläimiä, julmuutta eläimiä kohtaan. Se vaikuttaa, se tekee hallaa meidänkin arvokkuudellemme ihmisinä. Siksi meidän mielestämme tämä kielto on hyvä asia, mutta totta kai meidän täytyy inuittien ja paikallisten yhteisöjen erityistilanteet ymmärtää ja siksi näitä poikkeuksia voidaan pitää yllä. Minä puolan siis tätä asetusta. Ja Andreas Schwab, olkaa hyvä frau präsidentin Kiitos äh, rouva puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluan äh, kiittää kollega buoita tästä äh, työstä VTOn päätösten täytäntöönpanemiseksi. Tietenkin Euroopan sisämarkkinat ja lainsäädäntö pitää noudattaa VTOn päätöksiä ja senpä takia olen kiitollinen, että tämä myös sisämarkkinavaliokunnassa valiokunnassa on nopeasti viety eteenpäin kuitenkin uskon, että kysymys herää nyt, että miten jatkossa ympäristönsuojelu ja eläintensuojelu toisaalla ja sitten toisaalta taloudelliset ja, ja poliittiset vaatimukset saadaan yhteensopimaan. Ja senpä takia pitää saada jonkunnäköinen tasapaino joka otetaan huomioon, meidän pitää tietenkin huomioida myös se, että kaikki nämä sallitut lailliset mahdollisuudet pidetään voimassa jotta lainsäädäntö toimii niin kuin haluamme sen toimivan. Hyvä komissaari, me haluaisimme nähdä, miten konkreettisesti tämä lainsäädäntö toimii, mutta tämä täytäntöpanoprosessi on nyt ainakin Euroopan parlamentissa onnistunut. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Saldemo fru Hyvät kollegat, tänään tällä viikolla ähm, äänestämme siitä, kuinka muutetaan Euroopan unionin määräystä hyljetuotteiden myynnin kiellosta. Tämä johtuu WTO päätöksestä ja me tuemme SAT-ryhmässä tätä neuvotteluiden tulosta. Tämä on hyvä tulos ja tämä edustaa todella hyvää tasapainoa kolmen tärkeän näkökohdan välillä. Tässä toteutetaan vto päätöksiä, toisaalta EUn kansainvälisiä velvoitteita myöskin tässä on hyljetuotteiden myyntiin ja vientiin sovellettava tätä kieltoa ja toimme myöskin inuitteja. Tällä tavalla tämä yhteisö edelleen pystyy jatkamaan kestävää hyljetuotteiden hylkeennahkojen tuotantoa EU-ssa. Olen todella iloinen tästä neuvottelujen tuloksesta. Me olemme tämän esittäneet komissiolle ja kerromme myöskin kansalaisille ja viranomaisille siitä, että nyt edelleen inuittien hylkeen nahat ovat eurooppalaisilla markkinoilla laillisesti. Tämä on hyvin tärkeää heidän olemassaololleen. Se on sen pohja. Ja meidän täytyy myöskin soveltaa tai ottaa huomioon nämä asiat lainsäädännössä ja toimia tämän mukaisesti. Haluan kiittää esittelijä Bussoita erinomaisesta rakentavasta Tämä on johtanut siihen, että tulos on erinomainen. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Dalton, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia kovasti, puhemies. EC-erän kannalta tämä VT on kanssa yhdenmukainen toiminta on kaikkein tärkeää, siksi me voimme olla yhtä mieltä tästä EM RM-poikkeuksesta ja meidän tulisi vielä selkeyttää tätä inuittipoikkeusta. Inuittien täytyy voida saada elinkeino tuotteesta. Se on erittäin tärkeää esimerkiksi Grönlannissa, jossa muita tulonlähteitä ei ole. Me haluamme pitää kiinni alkuperäisestä hylkeen pyyntikielosta ja meille on ylipäänsä tärkeää eh, se kanta, jonka Euroopan unioni on omaksunut. Mitä tulee parempaan lainsäädäntöön, on erittäin tärkeää, että nyt asetamme vaatimuksia myös komissiolle, jotta komissio tutkisi näiden muutoksien eh, vaikutuksia, erityisesti verrattuna aiempaan lainsäädäntöön, niin että voimme viedä eteenpäin hyvää lainsäädäntöä myös jatkossa. Eli ECR-ryhmä tukee tätä ehdotusta ja yhteisymmärrystä, ja meidän mielestämme tämä on hyvä askel kohti tulevaisuutta. Kiitoksia edustaja Kiitos. Niin tämä lainsäädäntömietintö, joka määrittää sen, mikä EU:ssa on laillista, ja mitä VT on ratkaisu sanoo, mutta tämä vaikuttaa tämmöiseltä vakiotoimilta ja, ja harmittomalta, kun ajatellaan, miten eri osissa Eurooppaa saattaa kulttuuri, kulttuuri poiketa tämä merellisen luonnonvarojen hoito ei tarkoittanut sitä, että avataan tämä kielto, mutta kieltohan pysyy voimassa entist, jatkossakin, mitä olen ymmärtänyt, että Pohjoisessa ja Itämeren ympärillä on, on vielä ja, jaettu pyyntilupia. Viestissä, anteeksi, Virossa esimerkiksi on 50 eri hylkeen Mm, metsästyslupajaossa, mutta niitä ei ole kasvattamassa. Niitä ei ole kasvattamassa. Mutta itse asiassa ihmiset eivät pysty arvostamaan tätä metsästyksen tarkoitusperää, jos sitten ruhot heitetään pois. Mutta tässä on tarkoitus myös hoitaa luonnonvaroja ja toivoisin, että komissio tutkii nykykäytäntöjä ja katsoo, mikä, miten parhaalla tavalla voidaan yhtä lailla pitää yllä tämä kielto, mutta antaa perinteisten metsästystapojen jatkua niin, että ei tuhlata resursseja. Kiitos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 Tämä on historiallinen hetki. Vihdoinkin eläinten oikeudet otetaan täysivaltaisesti huomioon ja äh, äh, lyhytnäköiset taloudelliset näkökulmat eivät ole eläinten oikeuksia tärkeitä. Olemme eläinten suojelijoina hyvin äh, mielissämme nyt tästä VTO-päätöksestä. Jos joku tuote pitää äh, kieltää, niin se on juuri hylkkeen nahka, koska joka vuosi tapetaan satoja tuhansia kuutteja hyvin julmalla tavalla. Ne tapetaan sellaisilla nuijilla ja tämä pelkästään vain sen takia, että voitaisiin ansaita rahaa. Hylkeen nahka on muoti, artikkeli, ei ole mitään veroketta hylkeiden tappamiseksi. Ja senpä takia 2009 vuonna Eurooppa päätti kieltää näiden tuotteiden tuonnin kahdella poikkeuksella, jotka nyt ovat siis inuittien metsästys, joka nyt siis tässä säilytetään, niin se toinen poikkeus, jota ei säilytetä. Mutta joka tapauksessa on pyrittävä kaikin voimin rohkaisemaan inuittia, että he eivät näitä kuutteja pyydystäisi, vaan aikuisia hylkeitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Soltes Igo. Eh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää, kiittää niitä kollegoita, jotka ovat tehokkaina eh, pystyneet osallistumaan kompromissiesitysten laatimiseen. Tämä kysymys on hyvin tärkeä, ja tämä aihe on hyvin tärkeä, ja asetus hyljetuotteiden kaupasta on meidän ryhmä, ryhmällemme hyvin tärkeä, koska sen tarkoituksen alun perinkin oli eläinsuojelullinen ja luonnollisesti sitä me kannatamme edelleenkin. Vihreät on taistellut sen asian puolesta, kuitenkin VTOn riitojenratkaisuelimen päätöksen jälkeen on, on syntynyt joitakin ongelmia ja jotkut ryhmät ovat nyt ryhtyneet esittelemään lisää poikkeuksia ja tällä tavalla asetuksen tarkoitusta on, on vesitetty tavoitetta ei saavuteta. Nimittäin tavoite piti neuvottelujen kuluessa pitää mielessä. Tällaiset vesitysyritykset olivat aika epäonnistuneita, IMKossa varsinkin, mutta tulokset kuitenkin vahvistettiin neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ongelmallis, ongelmallisin poikkeus oli vmr poikkeus Minä aina olen kannattanut sen poistamista Ja tässä komissiokin pitää ryhtyä selkeämmin arvioimaan sitä, onko näitä säädöksiä käytetty väärin ja jos näin on, niin sitten pitää ryhtyä toimiin. Mr. Scholzes, there is a blue card for you from Mrs. Kumpula Natri. Are you ready to answer? Are you ready to answer? Yes, Kumpula Natri puhun Suomea. tässä on puhuttu muutama viimeinen puheenvuoro ja äsken myös eläinten suojelusta ja sitten kuitenkin

tällä asetuksella on nyt saavutettu hyviä kompromisseja ja perinteitä kunnioitetaan. Ja nämä perinteiset metsästykset, joita inuitit ja, ja muut alkuperäisryhmät ovat harjoittaneet ja jotka ovat saaneet tästä toimeentulonsa. tulo, kuten esimerkiksi valaanpyynnissä ja itse asiassa inuitithan ovat jatkaneet metsästystä, mutta tällainen, tällaiset liian vesittyneet määritelmät saattaisivat johtaa poikkeuksiin, joita on liikaa, ja se oli haitallista myös näille ryhmille. Ja puhujalistaan edustaja Margot Parker, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Jos kohta mutta arvostan näitä muutoksia, jotka perustuvat VTOn suosituksiin ja siihen, että halutaan suojella hylkeitä, niin olen huolissani siitä vaikutuksesta, joka tällä tulee olemaan inuittiyhteisöihin. Heihinhän nämä muutokset vaikuttavat paljon. Erityisesti olen huolissani siitä, että minkäänlaista vaikutusanalyysiä ei ole tehty. Vuonna 2009, kun inuit poikkeus otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, niin parlamentin prioriteetti oli varmistaa se, että kielteisiä vaikutuksia vältettäisiin, että ei siis koituisi kielteisiä vaikutuksia inuitteille, jotka ovat satoja vuosia joutuneet nojautumaan hylkeiden pyyntiin. No, näin. Eh, kävi kuitenkin niin, että eh, esimerkiksi Grönlannissa ö, tilastot ovat osoittaneet, että kielellä on ollut hyvin paljon kielteisiä vaikutuksia näihin ö, inuittiyhteisöihin. On erittäin tärkeää, että voimme varmistaa sen, että kielteisiä vaikutuksia ei koidu jatkossa ja pidetään ö, huoli niin inuittien hyvinvoinnista samalla tavalla kuin hylkeidenkin hyvinvoinnista. Ö, emme saa uhrata yhden ryhmän hyvinvointia toisen kustannuksella. Kiitoksia ja seuraavana Kiitos puhemies. Kestävyys ja vastuullisuus ja resurssien kunnioittaminen ovat ohjenuorianne, mutta kuitenkin tämä kauppakielto ei noudata näitä ohjenuoria ja senpä takia on Grönlannissa kaksitoista miljoonaa eläintä ja siellä koitetaan vähentää nyt tätä eläinpopulaatiota, mutta tässä ei ole kyse nyt sitten metsästyksen lisääntymisestä tai pyynnin lisääntymisestä, vaan miten pyynnin jälkeen käytetään näitä ruhoja sitten hyväksi. Ja itse asiassa tälle, toimeentul- to- tälle toimeentulon lähteelle ei ole pystytty löytämään vielä mitään korvaavaa toimeentuloa. Ja, ja takia on hyvin tärkeää, että me vastuullisesti käytämme luonnonvaroja. Mutta kuitenkin meidän pitää pitää mielessä se, että kaupallinen pyynti ei saa alkaa uudelleen. Ja sen takia Itämerelläkin pitäisi katsoa, että siellä rajallisia poikkeuksia voidaan antaa. Greenpeace sin edustaja on sanonut, että meidän pitää katsoa, että kestävä pyynti ymmärretään oikein ja sitten kaupallinen pyynti voidaan saada kiellettyä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já chci nejprve pogratulovat panu zpravodaji. Kiitos puhemies. Aluksi haluan onnitella esittelijää. Kompromissi on hyvä. Minusta hyljetuotteiden kaupan kielto ähm, on nyt tässä hyvä. Tällä vähennetään eläinten kärsimystä. Toisaalta huomaamme kyllä, että meillä on vielä yksi poikkeus jäljellä – ja haluan todeta filosofiseen tapaan, että jos missään laissa on jokin poikkeus, niin silloin se varmasti houkuttelee erilaisiin tulkintoihin. Olen siis hiukan huolissani juuri inuittipoikkeuksesta, koska tämä on hyvin mutkikas asia ja on siirtyy paljon pieniä sääntöjä, joten on varmasti aika vaikeata valvoa sitä, että tätä poikkeusta käytetään niin kuin on tarkoitettu. Siinä todetaan, että tämän pitäisi olla poikkeus ei-kaupallisessa tarkoituksessa ja pyynnin täytyy olla humaania. Tämä on hyvin tärkeää komission täytyy valvoa tätä. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, että tasapaino säilytetään toisaalta eläinten intressien ja toisaalta in, inuittiyhteisöjen intressien välillä. Toivon, että komissio ei äh, katso työnsä loppuneen, kun tämä pannaan täytäntöön. There is a blue card. Are you ready to answer? This is Deputy Obermeier. Are you ready to answer? Yes, Obermeier Äh, niin minä ymmärsin siitä, että tietenkin poikkeukset saattavat johtaa siihen, että tänne sitten lipsahtaa jotain sellaista, mitä ei haluta. No minä jätin pois kaksi asiaa. Ensinnäkin, miten, miten ymmärretään se, että mahdollisuus tämmöiseen perinteiseen toimeentuloon alkuperäiskansojen parissa saadaan säilymään. Se on tärkeää. Ja toinen kysymys on, että onko järkevää ja kestävää, niin kuin on tapahtunut, että äh, näiden äh, eläinten äh, taljat joudutaan polttamaan, jos niitä ei kerran saa myydä. Kolego, děkuji za otázku. My nejsme ve sporu. Kiitoksia tästä kysymyksestä, hyvä kollega. Emmehän me tässä keskenämme ole napit vastakkain lakimiehenä minä sanon, ai, olen aina sanonut, että tämä poikkeus on muotoiltu hyvin mutkikkaalla tavalla. Ja komission tehtävä on nyt pitää kiinni siitä, että sitä noudatetaan. Poliitikkona tietysti sano, sanon, että inu, inuite, inuiteilla tulee olla oikeus metsästää hylkeitä elinkeinonsa tähden, mutta kyllä komission täytyy pitää huoli siitä, että näitä poikkeuksia kunnioitetaan. Listaan edustaja Gebhard Evelin, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Niin 2009 tuli tämä yleinen hyljätuotteiden kauppakielto kaupallisesta pyynnistä. Se oli hyvä asia. Ja itse asiassa nyt on oikein annettu poikkeuksia inuiteille koska tiedetään, että tämä on heidän elinehtonsa ilman tällaista pyyntiä, ilman näitä tuotteita nämä yhteisöt eivät voi elää. Ja senpä takia me emme voi yksinkertaisesti sanoa, että näitä poikkeuksia ei saisi antaa, että, tai että ne on liian monimutkaisia tai liian vaikeita valvoa tai muuta. Ei, meidän pitää kunnioittaa sitä, että nämä ihmiset tarvitsevat elinto, elinkeinon ja olemme sanoneet, että näin me myös teemme. Tämä toinen poikkeus poikkeus olikin sitten vähän vaikeampi, koska merellisten luonnonvarojen eh, hoito, no mitä tällä nyt voi tarkoittaa, mitä siellä takana voi olla? No on ihan hyvä, että tämä poikkeus eh, eh, pyyhitään. Tämä oli ihan hyvä tulos ja uskon, että huomenna voimme luottavaisina hyväksyä tämän kompromissin, koska se asettaa painot oikeille paikoille ja ottaa huomioon sen, että jatkossakin sitten valvotaan sitä, miten tätä täytäntöön pannaan varsinkin miten inuinit, jo, inuitit, joiden elinehtoja emme halua tällä heikentää. Och följande ledamot Federley. Varsågod fru talman! Vad kul att se dig i ordförandestolen också! Eh, jag vill börja med att säga att någonting som är bra... Kiitos, mukava nähdä teidät siellä puheen, puhemiehen paikalla. Eh, on päätös eh, liittyy eläinten hyvinvointiin ja Tietysti tämä on asia usein meillä ohjenuorana muissakin asioissa. Nyt inuitit kuitenkin edelleen voivat poikkeuksen suojen jatkaa vuosituhantista perinnettään ja tämä perinne tietysti auttaa heitä taloudellisesti, mutta on ero Ruotsissa toisaalta pyynnin ja metsästyksen välillä. Mutta nyt parlamenttihan on todennut, että on olemassa tietty säännös, jonka pohjalta esimerkiksi kalatusta pitää vaikkapa suojella ja senpä takia tuotteita täytyy tuhota ja polttaa. Olemme säännelleet myöskin tätä hylkeiden suojelua, mutta tietysti nyt sitten täytyy ottaa tähän myöskin liittyvät muut asiat. Kiitoksia. Deputé Fjellner. Tack så mycket, fru ordförande. Nu ska vi alltså förbjuda handel med... No, kiitos puhemies. No tietenkin hyljetuotteiden kauppa on kielletty ja näin, hyvä näin. Haluan sanoa selkeästi, että että on aika tyhmää edetä tällä tavalla. Nimittäin kyllä jatkossa pitää hyljeitä pystyä pyytämään. Ja on tietenkin hyvä, että on olemassa poikkeuksia, koska täytyy jollain tavalla myös hallinnoida tätä, tätä eläinpopulaatiota. Ja mitä sitten näille pyydetyille eläimille tehdään, niin se on toinen kysymys, poltetaan tai hävitetään tai mitä sitten, sehän on epäeettistä. on päätö, päätös on nyt tässä pohjalla – mutta kyllähän asia voitaisiin tehdä toisellakin tavalla. Olisi kolme parempaakin vaihtoehtoa. Tämä nyt oli huonoin niistä. Me olisimme voineet ajatella täyskieltoa tai tällaisen äh, äh aikansaatujen tuotteiden kaupallistamiskielto tai sitten tämä äh, pyynti, jota tehdään muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen, olisi voitu myös kieltää kyllähän kaloja pyydetään ja, ja, ja, heitetään verkosta takaisin veteen. Ja kun tämä tapahtuu hylkeiden kanssa, niin, niin silloinhan on ihan älytöntä, että ne joudutaan tuhoamaan ja sitä pitäisi miettiä uudelleen. And now Nilsson. The floor is yours. Tack så mycket, herr ordförande. Hållbar förvaltning av marina resurser är otroligt viktigt. Kiitos. Merellisten luonnonvarojen kestävä hallinnointi on hyvin tärkeää, erityisesti Itämerellä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Meillä on tätä koskeva poikkeus ja sitten tämä nyt tietysti tässä ehdotuksessa katoaa tämä poikkeus. Tämä on ikävää, koska ähm, todennäköisesti hyljekanta tuolla kasvaa ja tietysti on hyvin tärkeää, että hylkeitä suojellaan, mutta täytyy löytää myöskin tasapaino Itämerellä tässä asiassa jäsenympäristökysymyksissä. Tähän äh, liittyy eräs ongelma ja tämä äh, liittyy juuri tämän poikkeuksen pois vetämiseen. Äh, on siis hyvin vaikeata metsästäjille, jotka haluavat pyytää hylkeitä toimia näissä olosuhteissa, koska paikallistasolla tietysti täytyy valvoa, mitä tapahtuu ja myöskin päättää, kuka saa metsästä ja kuka ei. Ja tietysti oikeat metsästäjät, heidän täytyy voida käyttää kuitenkin tätä oikeuttaan, mutta joka tapauksessa saattaa olla, että myöskin jos kysymys on kaupasta, niin tämä aiheuttaa ongelmia. Ongelmana tässä on siis se, että emme voi nyt tässä auttaa niitä metsästäjiä, jotka haluaisivat metsästää aivan oikein perustein ja mm, kuinka he voivat sitten käyttää jotakin muita keinoja, koska meillä ei ole niitä nyt tässä käytössä, joten nyt sitten tätä kysymystä Itämerellä pitäisi miettiä ja on ajateltava tietysti eläviä eläimiä, eläinkuntaa ja myöskin sitä, että mitä tehdään. Toivon mukaan tämä päätös nyt, joka on tehty, niin tai voin sanoa, että tämä päätös, joka on tehty, on ollut huono. Kiitoksia. ja täällä on kuusi pyyntöä catch the eyehin ja koska tässä on aikaa annetaan kaikille. ensimmäinen edustaja frunzulic. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Kun ajatellaan näitä viimeisiä pää, viimeisimpiä päätöksiä VTOn riitojenratkaisuelimestä, 18. kesäkuuta 2014, niin tuolloin todettiin, että Inuiti ja MRM-poikkeukset ovat syrjiviä. Me emme voi tehdä muuta kuin tehdä asetukseen muutoksen, jotta voimme olla yhdenmukaisia VTOn sääntöjen kanssa. VTOn mukaan EU ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota eläinten hyvinvointiin, kun puhutaan inuittien, metsästy- tai inu- inuittien hylkeiden pyyntä- pyytämistä. Tällä hetkellä annetaan poikkeus sellaiselle pyynnille, jota itse asiassa ja tosiasiallisesti toteutetaan kaupallisissa tarkoituksissa – tässä ei ole otettu huomioon eläinten hyvinvointia, koska tämä mekanismi voi johtaa myös ja sallii väärinkäytön. Seuraavana Maria Snotis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. EUn prioriteettinähän pitäisi olla lajien suojelu, sellaisten lajien, jotka ovat häviämässä Tämä on tapahtunut valaiden kanssa ja nyt myös hyljeiden kanssa. No hyljetuotteet ovat tietenkin pyynnin seurausta ja, ja tästä johtuu se, että, että tämä laji on kuihtumassa. Ja ainut poikkeus, joka pitäisi jäädä, on pyynti, joka tapahtuu inuittiyhteisöissä. Tähän liittyy myös se, että pyynnin pitää olla perinteistä, perinteistä näiden yhteisöjen toimintaa ja sen pitää tukea tätä inuittiyhteisöä, eikä tämä pyynti saa olla kaupallista. Se pitää suorittaa niin, että vähennetään elämä, eläimen kipua ja tuskaa ja pelkoa. Ja tällä tavalla voidaan hylje, hylkeitä suojella eri puolilla maailmaa ja luodaan mahdollisuuksia inuittiyhteisöjen elämiselle, koska siellä hylkeitä käytetään ravinnoksi ja tämä kuuluu heidän perinteisiinsä. Edustaja Ivan Jakovic, olkaa hyvä. Hvala lijepo, poštovana gospođo predsjednice. Kiitos puhemies. Aivan kärkeen haluaisin todeta, että on erotettava inuittien perinteinen metsästys ja alkuperäiskansojen perinteinen elinkeino, elämä, perinteet hirvittävästä hylkeen pyyntitoiminnasta ja hyljetuotteiden kaupasta, joka ei ollenkaan ole tarpeellista. Näin ollen tietysti on varmaa, että tilanne on nyt tämä ja haluan tietysti olla solidaarinen Inuitia kohtaan, mutta haluaisin kuitenkin ottaa esille tässä yhteydessä myöskin Länsi-Balkanilla olevan ongelman, jossa olemme huomanneet, että esimerkiksi äh, sudet ja karhut ovat nyt uhanalaisia ja toivon, että kansalaiset myöskin huomaisivat, että tämä on tärkeä ja vakava asia. Myöskin komissio ottaisi tämän asian käsittäväksi. Ja sitten Serra Santos, olkaa hyvä. É necessário enfatizar que os cidadãos portugueses, na sua maioria... Kiitos. Haluaisin korostaa sitä, että portugalilaiset eivät kannata merinisäkkäiden pyyntiä. Ja tätä, me, tätä meillä ei hyväksytä ollenkaan, eikä ole konsensusta. Toisaalta me pystymme suvaitsemaan erilaisuutta. Joissakin kulttuureissa tämä pyynti on hyvin tärkeä elinkeino, varsinkin hylkeiden pyynti kestävällä tavalla voi olla tulevaisuudessakin sallittua. Joidenkin eläinten pyynti tämmöisessä sosiaalisessa ympäristössä, jossa ihmiset jatkavat kulttuuriperimäänsä tällä tavalla, on sallittua, kun taas ei tietenkään tämmöinen massiivinen pyynti, jossa rikotaan kaikkia kestävyyden kriteereitä Euroopan parlamentissa ja, ja komissiossa pitää tämä ero tuoda selkeästi esille. There is a blue card from Federley. Are you ready to answer, Mr. Sergio Santos? Are you ready to answer? Okay, Federley. <clears throat> Tack fru talman. Jag tycker engagemanget som finns här inne är väldigt, väldigt... Kiitos puhemies. Niin tietenkin äh, tässä Inuitit ovat hyvinkin sitoutuneita tähän Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisalueella, arktisella alueella on tiettyä, tiettyjä perinteitä. Siellä ammutaan eläimiä jäällä. Ja mitä nyt sitten, jos kalastajalta kysytään, että jos on, jos on liikaa hylkeitä niin jonkunnäköisiä sääntöjä pitää olla ja niitä onkin, mutta ainakin hylkeenpyynnin osalta pitää sitten, pitääkö nämä sitten haudata tai polttaa, niin miten tämmöinen voidaan perustella? Mikrofon. Äh, niin, kiitoksia kovasti puhemies. Minun näkökulmastani pyyntikysymys, erityisesti villien eläinlajien pyyntikysymys on asia, joka, jota tulisi käsitellä nimenomaan sellaisten alkuperäisväestöjen tarpeiden valossa, jotka eivät muuten jäisi henkiin. Meidän täytyy tarkastella myös historiallisia ja maantieteellisiä alueita ja konteksteja, kun tarkastelemme voidaanko se hyväksyä arvoisa puhemies het eh, europees verbod op commerciële zeehondenproducten kent een bewogen geschiedenis. Niin tämä eurooppalainen eh, hyljetuotteiden kaupan kielto on pitkä eh, sillä on pitkä historia ja tämä, me osallistuimme näihin neuvotteluihin jo ennen 2009 asetusta ja, ja itse asiassa miljoona kansalaista aha, vetosi sen puolesta, että hyljetuotteet eivät äh, pääsisi enää markkinoille. Tämä tietenkin tarkoitti sitä, että mitä tehdään näillä jo pyydetyillä eläimillä. Äh, ja VTO on toisaalta nyt antanut näille poikkeuksille vihreää valoa. Nyt meidän pitää äh, tehdä päätökset yhteen sopiviksi VTOn päätösten kanssa. Neuvostokin on tämän, tätä kannattanut. Tietysti eläinten suojelu on tärkeää, että emme halua tietenkään vesittää näitä, näitä ordförande och tack för kommissionen att den är representerad här. Jag tycker... Kiitos komissiolle. Kiitos esitteli tämän kysymyksen täällä. Äh, tietysti me voimme tukea tätä eläinten hyvinvointikysymystä, mutta voimme myöskin ymmärtää, mitä VTO on päättänyt. Jos ajatellaan vaikkapa ahvenanmaalaisia ja pien, pienillä saarilla, ähm, Ruotsin saaristossa tai Pohjanmaan saaristossa asuvia äh, hylkeen pyytäjiä, äh, niin siellä todella kysymys on tuhatvuotisesta perinteistä Kysymys ei ole pelkästään vain siitä, että inuitit tällaista äh, metsästystä harrastavat, vaan äh, mitä nyt sitten näille äh, metsästäjille sanomme, että onko kaikki nyt loppu, onko komissio nyt ajatellut, että se voisi tehdä jotakin äm, muita ehdotuksia, vaikkapa museon perustamiseksi tai jotakin muita ä, äh, tällaisia ehdotuksia, joiden pohjalta voitaisiin vaikkapa osoittaa, että tämä on todella olemassa oleva tuhatvuotinen perinne ja että sen suoraan jatkuva. Jos. Thank you. Thank you very much, uh, madam. Kiitos puhemies ja kiitos keskustelun osallistuneille. Haluan kiittää kiittää teitä, että olette olleet mukana tässä prosessissa eh, riippumatta siitä, vaikka tämä onkin hyvin arkaluonteinen aihepiiri, jota myös, joka myös keskusteluissa kävi ilmi. Tämä päivitetty asetuksen tarkoituksena on, että taloudelliset ja sosiaaliset edut noissa perinteisissä eh, yhteisöissä säilyvät jatkossakin. Pyyntiin kuuluu osana näiden yhteisöjen identiteettiin ja kulttuuriin. Ja se on myös toimeentulon lähde. Ja kuten on sanottu, se tuo näille toimeentuloa. Ja tämä eh, merellisten luonnonvarojen hoito poikkeus ei ole osa tätä tulosta, eikä niinkään VTOn päätöksen mukainen. Mutta me olemme kyllä tutkineet kaikki ehdotukset, jotka olemme saaneet, mutta emme nähneet mahdollisuutta, että tämä toinen poikkeus jätettäisiin pystyyn VTO-sanktioiden pelossa, koska se ei olisi ollut yhteenmukainen sen päätöksen kanssa. Tällä uudella lainsäädännöllä EU pystyy nyt sitten VTOn päätöksen kanssa toimimaan yhteneväisesti ja vastaamaan myös yleisön huolen, huolinpitoihin. Ja kiitän, että olette antaneet, tai kiitän, kiitän, että annatte tälle lainsäädäntöehdotukselle tukenne. The rapporteur, Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitoksia kovasti kaikille äh, kollegoille, myös komissaari Vellalle huomioistanne ja ystävällisistä sanoistanne. Ymmärrän kyllä, että että yhteisymmärrys ei tyydytä täysin Pohjoismaita ja Itämeren maita, mutta haluaisin, että ymmärtäisitte sen, että tämä yhteisymmärrys on kuitenkin arvokka, arvokas asia ja se, sitä tulisi toteuttaa nyt, kun meillä on tämä inuitti poikkeus ja myös raportointia koskeva artiklan seitsemän teksti. Olen yhtä mieltä monien kanssa täällä ja sen jälkeen kun Grönlannin ja Tanskan parlamentin edustajien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa ja inuittiyhteisöjen edustajien kanssa olen kokoustanut ja olen kuullut, että inuittien hylkeiden pyynti ei tee hallaa hylje populaatiolle eikä eikä sitä ensisijaisesti toteuteta kaupallisia tarkoituksia varten. Inuitit pyytävät hylkeitä, koska sillä tavalla voivat saada elinkeinon itselleen ja perheelleen. Tämä on hyvin vaatimaton ja yksinkertainen elinkeino. Sitä on toteutettu satoja vuosia. Se on osa kulttuuriperintöä ja he kunnioittavat eläinten hyvinvointia. Monet Meillä on ollut erittäin tiukka kalenteri, olemme edenneet nopeasti ja ilman hyvää yhteistyötä emme olisi onnistuneet tässä työssämme. Me emme olisi voineet antaa komissiolle aikaa valmistella, tehdä kaikkia valmistelutyötä ennen tätä lokakuun takarajaa. Ja kiitoksia keskustelusta. Huomenna äänestetään. Keskustelu tästä asiasta on päättynyt ja äänestys on huomenna. Ja